La séance est reprise. Kokous alkaa. Esityslistalla ovat äänestykset. Ensimmäinen äänestys Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Saksalle. Ei vaan budjetti 2017. Patricia Solin. Amendement numéro 1. Tarkistus yksi puolesta. Ensin testi, äänestys. Kokeillaanpas äänestyskorteilla ja tarkistamme, että järjestelmä toimii. Ei. Ça ne marche pas. Eikö toimi järjestelmä? Eh bien, le scrutin est clos. Äänestys päättyy. Sur le rapport de Madame Souline, amendement numéro... Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten koko teksti Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 24, 2. Felicitations. Onneksi olkoon. Edustaja Sulin. Sitten Viottin mietintö. Draft opinion on addressing Tässä kyseessä lausunto. Ulkoiset toimet. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljä ja seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kymmenen Ja tässä erillinen äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tarkistamme koneella. scrutin est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 16, 10. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 13 puolesta. Vastaan. Tarkistamme koneella Le scrutin est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 14, 11. 14 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 15 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 17 vedetty pois, 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tarkistamme. Scrutin clos. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 11.15. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 26 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 27 puolesta vastaan. Tarkistamme. Skutain tuvea. Äänestys alkaa. Skutain est Äänestys päättyy. Hyväksytty ääni 15.11. 28 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan,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 Nous allons maintenant nous prononcer sur... Seuraavaksi äänestämme Erasmus Plus-ohjelmasta. Tämä on kollega Novakovin lausunto. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty 13, 14. Tarkistus 2. Puolesta. Vastaan. Kaiken käsiä ei näy oikein. Siis puolesta. Vastaan. Näyttäisi hylätyltä, mutta tarkistetaan nyt kuitenkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty 11.16 ääniin. Tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Neljä puolesta vastaan, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 16.11. Tarkistus viisi puolesta vastaan. Näyttäisi hyväksytyltä. Kuusi puolesta. Nelonenko, siitähän me äänestimme. Ja viisi on yhteensopiva nelosen kanssa siis. Kuka on vitosen puolesta? Vastaan. Näyttäisi hyväksytyltä, mutta tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. 14 vastaan 13 puolesta. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15.13 ääni. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. 13.15. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty 15.13 äänin. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 15 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 17 puolesta vastaan hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 21. Tähän tulee esittelijä, valmistelija suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 22 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 23 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 14.19 äänen. 24 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 28 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 29 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. 12.17 ääni. Tarkistus 30 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 10, 18 äänen. Ja pyydän teitä nostamaan kunnolla kättä ylös. 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 33. Ah, tarkistetaan, tarkistetaanko selvä. 32. Koneellinen äänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pahoittelen. Tarkistus 33 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 34 puolesta. Ei vaan tämä raukeaa. Ei vaan tässä on esittelijän suullinen tarkistus. Suullisella tarkistuksella kuka puolta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja tekstistä kokonaisuudessaan näin muutettuna. Konenilen äänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puolesta kaksi vastaan. Onnittelut, herra Novakov.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 Nous allons d'abord nous prononcer sur l'amendement numéro 12. Qui est pour Qui est contre Il est repoussé. Tarkistus äh, on hylätty. Ja nyt sitten näistä poistoäänestyksistä yhtenä ryhmänä puolesta vastaan. Tämä tarkistusryhmä on hylätty. Seuraavaksi tarkistus 78 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 85 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 89 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 15-12 äänin. Seuraavaksi 92, 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 ja tarkistus 100 ne on vedetty pois. 101, 102 puolesta vastaan, tyhjää. Nämä kaksi on hylätty. 103 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 104, yhdessä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 106, 107 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 108 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 109, 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111, 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114, 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 oli identtinen 116 kanssa. Eli molemmat on hylätty. 120-121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 on vedetty pois. 129-130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 134 135 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus numero 5. Tästä voidaan äänestää yhdessä tarkistuksen seitsemän kanssa puolesta vastaan hyväksytty. 140 puolesta. 140 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei tullut oikein selväksi. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty 11, 15 ääni. 141 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 142 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 146, 147 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Sataneljäkymmentäyhdeksän puolesta vastaan tyhjä, hylätty. viisikymmentä puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistus kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän. Siitä on äänestetty yhdessä viitosen kanssa. Tarkistus 158 puolesta. Tämä raukeaa. Satakahdeksankymmentäyhdeksän puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 198 puolesta. Ja ah, tämä onkin rauennut. Tämä on katettu tarkistuksella kahdeksan. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 200 ja 201. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 205 on vedetty pois. Tarkistus 208 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty 13, 14 äänin. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 40 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 41, 42 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 43 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 45 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 46 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 47 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 49 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 50 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta. Ah, tämä raukeaa. Tarkistus 2 puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty. 55 puolesta vastaan. tyhjä Hylätty. 56 puolesta vastaan. tyhjä Hylätty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hylätty. 59 oli tässä samassa. Sitten tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 66 puolesta tämä raukeaa, koska nelonen hyväksyttiin. 67 puolesta Jäi, tämäkin raukesi. Tämä on yhteensopiva tarkistuksen neljä kanssa, joten tästä ei tarvitse äänestää. 69 puolesta vastaan. Ah, 67. Siis 67 on yhteensopiva tarkistuksen neljä kanssa. Siis puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 69 puolesta Tästä pitää äänestää, koska 68 raukesi. 69 puolesta vastaan. No, tarkistetaan tämä koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty 11.17 äänin. Teksti kokonaisuudessaan näin muutettuna koneellisesti. Ei, Tämä ei ole nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Hyväksytty 23 puolesta 6 vastaan yksi tyhjä ääni. Onnittelut herra Olbrichtille. Rova Olmairin mietintö on siirretty myöhemmäksi, eli nyt äänestämme Katja Savalin lausunnosta Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta. Tarkistus 1. Vas- puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3. Puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Neljä. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty 11.17 äänin. Toinen osa puolesta vastaan. Toinen osa on hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kuusi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Ty- seitsemän puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjä näyttäisi hyväksytyltä, mutta tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty 15.13 äänin. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kardiasavalin suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 ensimmäinen osako raukeaa tässä. Selvä. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Näyttäisi siltä, että toinen hyväksyy, hylä, toinen osa hylättiin, mutta tarkistetaan tämä nyt. Tämä hylättiin todellakin 5.24 äänin. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 15 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 16 puolesta vastaan. Aloitetaanpa tämä vielä alusta. Siis 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15.14. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan. Näyttää hylätyltä, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 11.17 äänin. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan hyväksytty. 19 puolesta vastaan hylät, tyhjä hylätty. 23 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja lausuntoluonnos kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty ääni 27, 3 ja yksi tyhjä ääni. Onnittelut äh, Ruvakartia Savalille. There is a change, uh, yeah, changement.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 siirtopyynnöstä. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi siirtoa. 32, 18 miljardia sitoumuksina ja 2 miljoonaa 390 000 maksuina. Useita budjettikohtia, täytäntöönpanovirasto, viestintätoiminnat – ja kyse on kosmeohjelmasta. Suosittelen tätä hyväksymistä. Sitten siirto 33, 33 miljoonaa maksuina. Ja tässä sitten Erasmus Plus, jossa määrärahoja tarvitaan kovasti Suositan myös, että tämä siirto hyväksyttäisiin. Kiitoksia, hyvä yleisesittelijä. Puheenvuoropyyntöjä ei näyttäisi olevan tähän. Äänestetään koneellisesti. Tar- ö, siirto 32. Esittelijä puoltaa tätä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23 puolesta kaksi vastaan. Siirtopyyntö 33 koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24 puolesta kaksi vastaan. Ja edelleen pysymme 2016 talousarviossa. Muut kohdat. Gérard Dupré, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on 16 siirtoehdotusta, siirtopyyntöä. Näiden joukossa on 14 joihin ei tarvitse äänestyksellä ottaa kantaa, mutta kaksi, joihin täytyy ottaa kantaa. Ensimmäinen on ulkosuhdehallinnon pyyntö, INF 2, INF 2 ja siinä ei ole ongelmia. Ja sitten kolmonen, ja kyseessä on oikeusasiamies, se ei ole ongelmallinen. Tilintarkastustuomioistuin viisi siirtopyyntöä. Ne ovat kaikki varsin pieniä summia, eivätkä minun mielestäni ole ongelmallisia. Sitten alueiden komitea kuusi siirtopyyntöä. Viisi ei ole ongelmallisia, mutta palaisin vielä siirtoon myöhemmässä vaiheessa. No sitten ECOSOC kolme siirtopyyntöä Kaksi ei ole ongelmallista ja palaan hetken kuluttua tähän yhteen, joka vaatii vielä lisäselvitystä. Jos kollegoille sopii, niin ehdotan, että katsoisimme, että nämä 14 ensimmäistä siirtoa eivät ole ongelmallisia ja näin ollen voidaan hyväksyä. Monsieur Manka. Edustaja Merkan. Ja podporujem návrh pana spravodajcu. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä tuen esittelijän lähestymistapaa, mutta haluaisin erään kommentin tehdä. Jos me katsomme alueiden komiteaa, me voimme nähdä, että joka vuosi siellä on 5 prosentin korotus käännösten ulkoistamisessa 2014 5 prosenttia, 2015 10 prosenttia, 2015 15 prosenttia, 2016 20 prosenttia. Samoin käy tuomioistuimessa. Se, että erotetaan prosentti henkilökunnasta ja palkataan heidät freelancereina, ja minä haluaisin tietää komissiolta, kannattaako tämä, koska en ole aivan varma, että pitääkö erottaa henkilökuntaa vain sitä varten, että sitten heidät palkataan freelancereina. Mm, tässä näyttäisi siltä, että virkamiehiä on vähennetty, jonkinlaista dogmaa tässä harjoitetaan, mutta tästä saattaa tulla sitten kalliimpaa koska täytyy käyttää ulkoisia toimijoita. Mitä mieltä olet, herra Dupré? Niin, puheenjohtaja, olen samaa mieltä kollega Mankan kommenteista. Tämä on suoraa seurausta 5 prosentin leikkauksesta kaikista toimielimissä, joka johtaa siihen, että emme voi ylittää tiettyä määrää virkamiehistössä ja sitten esimerkiksi käännöksiä ulkoistetaan. Tämä 5 prosentin leikkaustavoite on sellaisenaan aivan typerä tietyissä toimielimissä, niin kuin nyt havaitsemme. No, sitten kaksi siirtopyyntöä. Ekosokin osalta kyseessä on TFC 1 vuoden 2016 pyyntö ja sitten alueiden komitea samalla lyhenteellä Molemmissa tapauksissa kyse on varsin huomattavista miljoona 200 ja hieman päälle euroja ekosokista ja 936 sitten alueiden komiteasta. Mistä tässä on kyse? Me tiedämme, että alueiden komitea asustaa, toimii yhteisissä rakennuksissa Brysselissä. Mitä tässä oikein ehdotetaan? Ehdotetaan sitä, että määrärahoja siirretään, en näihin teknisiin kohtiin puutu, mutta tarkoitus on toteuttaa seuraavanlainen operaatio. Mahdollistettaisiin se, että maksetaan 12, 2016 määrärahoista eikä 2017 määrärahoista niitä menoja, jotka kohdistuvat vuoteen 2017 En tiedä, miten tämä pitäisi nyt sanoa. Niin kyse on vuosibudjetista, budjetin vuosittaisesta luonteesta. Eli tämä siirto joka tapauksessa pitäisi hyväksyä, koska ensinnäkin me olemme hyväksyneet kaikki siirrot, jotka liittyivät talousarvioon 2016, koska tämä oli komission virallinen pyyntö, ja me hyväksyimme tämän kaikkien toimielinten osalta. Toinen syy, jos me emme hyväksy tätä siirtoa, niin on tiettyjä määrärahoja, jotka sitten peruuntuvat. Ja nämä määrärahat ovat välttämättömiä, kun parannetaan turvallisuussyistä sisääntuloaulaa. Eli nämä työt sitten lykkääntyisivät ja pitäisi pyytää lisämäärärahoja vuoden 2017 budjettiin. Eli näiden syiden takia katson, että ensinnäkin kun olemme periaatteellisesti hyväksyneet kaikkien toimielinten osalta silloin, kun talousarvioesitys hyväksyttiin 2016 tämän toimintatavan, ja jotta voidaan mahdollisimman nopeasti toteuttaa turvallisuus, saneeraus, niin katson, että on tärkeää antaa hyväksyntä näille kahdelle siirtopyynnölle. monsieur le rapporteur. Madame Olmeyer. Kiitoksia ja Rova Holmaier, te halusitte käyttää puheenvuoron. Niin, minä halusin äsken lyhyesti, en tästä asiasta suoraan, vaan tästä aiheesta ulkoistaminen. Meillähän parlamentissa oli se ongelma, että meillä, meillä oli hyvin paljon ulkoisia, ulkoista työntekijöitä, joita ei huomioitu. Esimerkiksi äh, käännös- ja tulkkauspalveluissa säästettiin huomattavia summia, kun äh, kuitenkin jäsenvaltiot äh, päättivät älykkäällä tavalla, että keskustelemme ainoastaan ainoastaan paikoista henkilöstökaaviossa, emmekä laisinkaan rahoituksesta, niin se oli, sillä oli kielteinen vaikutus parlamenttiin, koska me kyllä säästimme paljon, mutta siitä ei ollut mitään iloa. Nous revenons au transfert. Aivan näin. Herra Rybi, haluatko puheenvuoron? Ette. Selvä. Kenties me voisimme nyt äänestää koneellisesti kokonaisuudessaan näistä äh, kahdesta siirrosta. Äänestys alkaa koneellisesti kahdesta siirrosta, jotka liittyvät alueiden komiteaan ja talous- ja sosiaalikomiteaan. Äänestys päättyy. Siirrot on hyväksytty 232 äänin. Rova Holmeier, mitään äänestyspöyntöjä kiinteistöpolitiikasta ei taida olla. Sur les, sur les 14, je pensais que... Sitten näistä 14 siirros, äh, kohdasta 14, ei vaan näistä on jo äänestetty. 14 muuta siirtoa, ne on hyväksytty siis. Ja näin ollen äänestyssessiomme on päättynyt. Par conséquent, nous allons pouvoir entendre Madame Holmeyer. Näin ollen voimme seuraavaksi kuulla Rova ja Euroopan unionin solidarisuusrahaston varojen käyttöönotosta. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tässä on kyse tapauksesta, joka Euroopan laajuisesti oli televisiossa esillä. Tässä on kyse alueesta, Rottal Innin alueesta ja ähm, Niederbayerin alueesta Saksassa toukokuussa 2006. Tuolla alueella oli tulvakatastrofi, seitsemän ihmistä menetti henkensä, 47 000 ihmistä kärsi näistä tulvista ja kymmenen minuutin sisällä kokonainen kaupunki oli veden valtaama ja tuhannet ihmiset yrittivät eh, joko pelastautua ensimmäiseen kerrokseen, jos talot pysyivät pystyssä ja jos eivät pysyneet, niin he yrittäytyivät pelastautua jonnekin muualle. Jotkut eivät selvinneet ja yli 2000 ihmistä jäi kodittomaksi. Eh, Simbach am Inn oli kaikkein eniten kärsinyt eh, kaupunki. Jos voisitte tosiaan varpaillanne poistua salista. Komissio arvioi eh, summan, joka tarvitaan, jotta eh, vähimmäiskorjaukset pystytään toteuttamaan. Eh, Tämä vahinko on noin kaksi. 6 miljardia. Se on yli 3 prosenttia mm, Niederbayerin BKT, BKTstä ja siksi tämä ylittää tämä 1,5 prosentin alueisen BKT jo kynnyksen, jonka mukaan tästä tämä on alueellinen katastrofi. Tämä tarkoittaa, että 31 miljoonaa 475 125 euroa Äh, annettaisiin tukea. Tämä menettely on mennyt ihan tavallisella tavalla. Komissio on kaikki faktat tarkistanut. Ähm, mitään muuta sanottavaa ei oikeastaan ole, paitsi että kyllä aika kauan vielä kestää ennen kuin Simba Amin on jälleen rakennettu. Kiitoksia Rova Holmeier. Minä kyllä muistan, miten äh, äärimmäisen vakavat nuo tapahtumat olivat. Onko täällä jollakin jotain kommentteja tähän? Onko puheenvuoroja? Ei. Kiitämme teitä, Rova Holmeier, näistä tiedoista. Kenties äh, tähän tullaan tekemään tarkistuksia vielä. Tarkistusten jätön määräaika on huomenna kello 10. Äänestys budjettivaliokunnassa on tulevalla viikolla mutta minulla ei ole vielä tarkkaa päivämäärää eikä myöskään täysistunto äänestyksen päivämäärää. Seuraavaksi Jose Manuel Fernandes tulee kertomaan meille kolmesta 2016 talousarvion lisätalousarviosta. Kiitos tästä aiheesta. On valiokunnassa keskusteltu jo useampaan kertaan. Muistutan, että kyseessä on lisätalousarvio, joka, jossa ei ole ongelmia Siinä tasapainotetaan tilannetta sen jälkeen, kun 2014 päätös astui voimaan omista varoista, joten ehdotan, että hyväksymme tämän lisätalousarvion. Lisätalousarviossa kuusi ei ole ongelmia. Se vastaa sitä, että solidarisuusrahasto otetaan käyttöön Saksan tilanteen takia. Juuri tämä tulvakysymys on kyseessä. Ehdon, että, ehdotan, että hyväksymme tämän lisätalousarvio 4 7,3 miljardia määrärahoja, joita ei ole täytäntöön pantu kohesiopolitiikassa muiden muassa, jotka palavat jäsenvaltioille. Tämä aiheuttaa sitten jatkossa ongelmia, kun ajatellaan maksuja ja syntyy painetta monivuotiseen rahoituskehykseen tulevina vuosina. Muistutan myös, että Tämä lisätalousarvio on tärkeä, jotta maahanmuutto-ongelmat saadaan ratkaistuksi. Meillä on myös henkilöstökaavioon liittyviä kysymyksiä Frontexissa esimerkiksi. Näin voimme pyrkiä ratkaisemaan myös pakolaisongelman. Tämä liittyy Turkin tilanteeseen ja pakolaisrahastoon. Tässä ennakoidaan, toimitaan etupainotteisesti 400 miljoonaa ja tämä väline nimenomaan auttaa pakolaisia. Sitten meillä on myös ennakoimattomiin varoihin varattu marginaali otsakkeessa kaksi. Voimme ottaa nämä 400 miljoonaa, siinä ei ole ongelmaa. Ja ehdotus kohdistuu myös vuoteen 2017. Lisätalousarviot 4, 5 ja 6. Meillä on tässä tämä ennakoimattomiin menoihin varattu marginaali. Muistutan, että poissuljettuna lisätalousarvio 6 ehdotan määräaikaa, joka on sovittelun jälkeen eli 17. marraskuuta, jotta voimme ottaa huomioon sovittelun lopputuloksen näissä lisätalousarvioissa. Lisätalousarvio 6 kuitenkin liittyy myös Monika Holmajerin asiaan, joten määräaika on siis maanantaina 14. marraskuuta kello 18. Kiitos. Monsieur le rapporteur général. Kiitokset teille, hyvä yleisesittelijä. Joten aika taulu riippuu sitten käynnissä olevasta budjettimenettelystä. Onko teillä huomioita tai kysymyksiä? Ei ole. Kiitän Jose Manuelia tästä puheenvuorosta. Ja me pidämme mielessämme nämä kolme lisätalousarviota. Ja äänestämme sitten, kun sovittelumenettely on saatettu loppuun loppuun äh, yleistalousarviosta 2017. Neuvottelut ovat meneillään myös äh, monivuotisten rahoituskehysten tarkistamisesta. Kello 10.30 äh, palataan sovitteluun ja jatkamme siis suljetuin ovin kello 10.30. Pidämme taukoa siihen asti.